ja siksi nyt on tärkeä hetki Slovakialle ja koko Euroopalle esittää myönteinen visio, joka on turvallinen ja jossa on kaupunkeja, jossa ihmiset haluavat elää ja kasvattaa lapsiaan. Kaikki olemme tästä samaa mieltä. Nyt pitää mennä sanoista tekoihin niin, että oikeus, koulutus, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut toimivat kunnolla, jotta haavoittuvaisimmat lapset ja aikuiset ja myös vammaiset voivat kunnolla elää. Seuraavaksi Alderyhmästä Intfeldt. Um, Kiitos puhemies. Herra Pellegrini, on hienoa, että olette täällä tänään. Olemme tavanneet parin kertaan viime vuosina erittäin dramaattisen tapahtumien yhteydessä teidän Jan Kushinakin ja Martina Kushniorovan murhien tiimoilta. Totesin, totesin, että vieraili myöskin oikeusvaltion periaatteita valvan työryhmän jäsenenä maassani ja esitin jotakin kriittisiä kysymyksiä. Matkan aikana minulle tuli sellainen tunne, että meillä on erityinen side eurooppalaisina. Slovakialla on paikka minun sydämessäni ja maallani muutenkin. Eräs seikka kiinnitti huomioni. Idän ja lännen ja pohjoisen ja etelän välillä ei ole jakolinjaa vaan on kyse vain yhdestä ainoasta Euroopasta. Kaikkien pitäisi pikkuhiljaa alkaa tuntea tämä myöskin omalla kohdalleen, varsinkin Länsi-Euroopassa. Tämä pitäisi muistaa. Puheen oli erinomainen. Se osoitti, että teillä on halu toimia johtajana, osoittaa johtajuutta. Aldikin katsoo, että Euroopan unionin täytyy olla enemmänkin kuin vain tekoranat teknokraattinen hallitusten välinen yhteistyöelin. Tämän päivän maailmassa tarvitaan täysimittaista poliittista unionia, joka pystyy vastaamaan poliittisiin haasteisiin, joita meillä on edessämme. Tämä on ainoa tapa pysyä johtajana maailmanlaajuisesti. Puheen oli erinomainen, mutta toden johtajuus ei liity sanoihin vain tekoihin, vaan tekoihin. Monissa maissa, Euroopassa ja muuallakin on nähty, kuinka teidän maassanne on monia eri suuntiin vieviä voimia ja jakolinjaa. Ja juuri tuon työryhmän puheenjohtajan, jonka mainitsin, olen nähnyt, että hyvin paljon positiivista kehitystä on tapahtunut maassa. Olen nähnyt, että instituutiot ovat nyt vahvemmat ja varsinkin kansalaisyhteiskunnan mukaan ottaminen on erittäin vahvaa. Ja tästä kiitokset kuulut Slovakian kansalaisille, mutta hyvin monia huolia on edelleenkin. Ja uusia huolia on ilmennyt tällä välin. Toivon, että osoitatte samanlaista johtajuutta myös silloin, kun te puututte tai ratkaisette näitä huolia, koska tavallaan teillä on avaimen kädet, avaimet käsissänne. Teillä on käsissänne Euroopan unionin tulevaisuus. Ne valinnat, joita te teette, eivät pelkästään määrittele teidän maanne tulevaisuutta, vaan myöskin Euroopan unionin tulevaisuuden. Te voitte osoittaa, mitkä voimat tulevat voittamaan Euroopassa. Tässä on taakka teidän harteillanne. Voin tietää, varoittaa. Teiltä tulee tienhaaran. Haluatteko nyt vahvistaa niiden voimia, jotka vastusti Euroopan unionia ja haluavat aineellista hyötyä ja hyötyä vaaleissa, pitävät tätä tärkeimmässä asemassa kuin yleistä hyötyä, tai vielä pahempaa, haluatteko te tukee niitä, jotka syyllistyvät järjestäytyneeseen rikollisuuteen? Haluatteko pikemminkin osoittautua rohkea ja viisas vaikeina aikoina henkilö, joka johtaa maataan eteenpäin ja toimii mallina muille? Haluatteko toimia Euroopan, tulevan Euroopan johtajana? Haluatteko edustaa vanhaa Eurooppaa vai uutta Eurooppaa? Minä toivon ja luotan siihen, että te valitsette tulevaisuuden Euroopan. Minä kannustaisin teitä siihen, että katkaisti siten herra Fitchon, joka edustaa vanhaa Slovakia, vanhaa Eurooppaa. Täten te voitte edustaa, osoittaa, että Slovakiassa puhutaan nyt uudet tuulet ja varmistaa, että maane on Euroopan myönteinen, eikä se ole autokraattisten patavanhoillisten taantumuksellisten käsissä. Ja myöskin näiden kahden journalistin murha, täytyy saada tilille teoistaan. Ja myöskin varmistaa, ottaa kiinni se, joka murhan tilasi. Slovakian viranomaisten tehtävänä on tämä varmistaa. Uskon myöskin, että silloin kun nimitetään yhdeksän perustuslakituomioistuimen tuomaria, tämä saadaan toteutua hyvin nopeasti, koska perustuslakituomioistuin ei tällä hetkellä käytännössä voi toimia. Kehottaisin teitä myöskin peruttamaan ne muutokset, joita on tehty medialainsäädäntöön, koska uusi laki merkittävällä tavalla loukkaa sananvapautta. Vielä lopuksi vetoisin teihin. Toivon mukaan, että ensi kuussa päätätte jatkaa Europolin kanssa tekemänne sopimusta, jotta Janina ja Martina murhat saa ratkaistua ja muutenkin monet muutkin tutkintalinjat saadaan vietyä eteenpäin, jotka liittyvät korruptioon ja niin poispäin. Pistin juuri raskaan taakan teidän harteilleenne. Toivon, että nyt teette valinnan. Minä luotan teidän viisauteenne ja te voitte luottaa Euroopan parlamentin tukeen. Minä lupaan teille henkilökohtaisen tukeni myöskin tulevalla, tulvina aikoina. Haluan tehdä yhteistyötä teidän ja kansallisyyskunnan voimien kanssa sen varmistamiseksi, että voitte toimia ja osoittaa johtajuutta Euroopassa. Seuraavaksi Ska Keller vihreiden ryhmästä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon pääministeri siitä, että tulitte tänne Euroopan tulevaisuuskeskusteluun mukaan. Euroopan tulevaisuuteen liittyy paljon eri aspekteja. Minä haluaisin tänään keskittyä demokratiaan, koska jos ajatellaan sitä, miten EU jatkossa kohtelee demokratiavajetta, on oleista sille, miten pystytään etenemään. Tietysti myös demokraattista menettelyä pitää parantaa Euroopan unionin sisällä, mutta tällä hetkellä meidän pitää miettiä sitä, miten toimitaan niiden jäsenvaltioiden suhteen, jotka panevat kelloa taaksepäin eh, oikeusvaltioasioissa ja kansalaisvapauksissa. Unkari on ehkä huono esimerkki kaikista, mutta muissakin maissa on paljon tällaista. Eli pitää nyt pitää silmät auki, niitä ei saa laittaa kiinni, pitää huomioida lehdistön vapaus, kokoontumisvapaus, ilmaisuvapaus, kaikki nämä ovat todella tärkeitä. Ja Slovakiassa teillä on tilanne, että eh, journalisti murhattiin siksi, että hän tutki eh, petosta ja petostapauksia ja pitää varmistaa, että näin ei koskaan käy enää missään Euroopan unionissa. Eli tähän asiaan nyt todellakin puututtava, erityisesti Euroopan unionin tasolla, koska on niin paljon kansalaisia Budapestin ja Varsovan kaduilla, Bukarestin kaduilla, ja pyydetään, että Euroopan unioni ryhtyisi toimiin ja auttaisi heitä, koska heidän omat hallituksensa eivät heitä auta. Meidän pitää olla aktiivisia, hekin ovat EU-kansalaisia, niin kuin kaikki muutkin meistä. Mutta sen sijaan, että me autamme. Euroopan unilla on liikaa puolueen välistä eh, taistelua, eli on niin kuin pahat yhdestä puolueesta ja toista puolueesta, mutta meidän pitää päästä tämän yläpuolelle ja pitää varmistaa kaikkien kansalaisten eh, oikeudet. Ja minun ryhmäni ehdottaakin, että perustetaan asiantuntijaryhmä, joka on riippumaton, joka tarkastelee oikeusvaltioperiaatteen toteutumista ja demokratiaa kaikissa esivaltioissa ihan koko ajan ja pystyy sitten antamaan suosituksia ennen kuin liian myöhäistä, sillä tässähän nyt käy niin, että me aloitamme silloin, kun on jo liian myöhäistä. Ja sitten tämä valikunta tai eh, ryhmä voisi myös panna toimeen sanktioita tarpeen vaatiessa, mutta meidän pitää myös katsoa EUn varoja, sillä valitettavasti jotkut hallitukset käyttävät niitä eh, tiettyjen ihmisten tukemiseksi tai omien hankkeiden täytäntöönpanemiseksi tai varmistaakseen, että tulee kunnon raportointia heille, mutta varoista tehdään myös paljon hyviä asioita. Mainitsitte kohesio, eh, varat, joista saa niin paljon hyvää aikaiseksi. Meillä on erilaisia hankkeita ympäri EUta, jotka ovat todella tärkeitä. Meidän on löydettävä nyt kunnollinen tapa toimia niin, että ei viedä tukea EU-kansalaisilta, kun itsessä me haluamme kohdistaa nämä toimet hallituksen, hallituksen erityisiin toimiin. Ja siksi ehdotamme, että Pyytäisimmekin, että komissio ottaisi eh, hoidettavakseen tämän jakotehtävän niin, että varmistetaan, että rahat tulevat kansalaisten käyttöön ja hyödyttävät kansalaisia ilman, että kansalliset hallitukset niitä ihan oman harkinnansa mukaan käyttäisivät. Tämä ei ole ehkä kaikista helpoin toimintatapa, ehkä olisi helpompi kerta kaikkiaan leikata varoja pois, mutta on varmistettava, että EU-toimintien ja kansalaisten välillä on jatkossakin yhteys ilman, että hallitukset voivat tehdä ihan mitä vain haluavat. Hyvä pääministeri, tämä teidän eh, puhelu oli todella mielenkiintoinen ja kattavaa eri aiheista, mutta korostitte myös yhtenäisyyttä ja ymmärrystä. Ja tämä on todella tärkeää ja me tietysti eh, laskemme teidän varaan, että teidän pitää edistää näitä ajatuksia myös neuvostossa. Neuvostohan vähän on ryhtynyt hankalaksi ja siellä estetään tämän talon aloitteiden edistyminen ja laskemisen varaan, että te panette nämä asiat täytäntöön ja oikeusvaltioperiaatteen myös Slovakiassa. Lehdistönvapaus on mainittu, se on todella tärkeä. Korruption ja petoksen puuttuminen ei ole missään helppoa, mutta tämä on kuitenkin tehtävä ja Slovakiassa on mielestäni ollut hyvä esimerkkejä siitä, kuinka kiireistä asiasta on kyse ja kaikki nämä asiat ovat tärkeitä hyvin toimivalle valtiolle, joka voisi panna täytäntöön kaikki nämä eh, uudistukset, joista puhuitte. Ja tietysti pitää jatkossakin tutkia Jan Kutsiak ja Martina Kusneuron murhaa. Tämä on todella tärkeä. On, eh, ei saa lopettaa ennen kuin löydetään siellä taustalla olevat voimat. Ja tähän tarvitaan myös Euroopan apua. Kiitos. Per il gruppo Seuraavaksi GUE NGL-ryhmästä Konechna. premiere. Kiitoksia. Hyvä pääministeri ja kiitos siitä, että olette tänään täällä kanssamme. On hienoa, että saimme kuulla tässä Visegrad-maiden äänen. Usein parlamentissakin on vääränlainen käsitys näistä maista. Pääministerin tämänpäiväinen puhe osoitti, että Visegradin kuvan heikentäminen ei perustu faktoihin, vaan näilläkin mailla on jotakin tarjottavaa Euroopan tulevaisuuden kannalta. Kuten pääministeri varmasti hyvin tietää, Euroopan parlamentti itki yhdessä slovakialaisten kanssa sen jälkeen, kun toimittaja Jan Kuciak ja hänen puolisonsa murhattiin. Tämä asia pitää selvittää mahdollisimman nopeasti ja tämä tapaus myös vaikutti koko Slovakian ja sen hallituksen toimintaan. Meidän täytyy muistaa, että täällä on kuitenkin itsenäisen valtion edustaja, joka huolehtii kysymyksestä, on ryhtynyt toimiin, jotta Slovakiassa noudatetaan edelleen demokraattisia arvoja, joille tuo valtio perustuu. Maa on tarjonnut ilmaisia koulutuspaikkoja, nostanut hallinnossa olevien palkkoja ja palkat yleensäkin nousevat varsin nopeaa tahtia. Minimipalkat ovat nousussa ja tämä osoittaa, että Slovakia ei polje paikallaan, vaan eri elämän aloilla, alueella se pyrkii parantamaan elinoloja. Meidän pitää katsoa, hyvät kollegat, maata Slovakiaa kokonaisuudessaan. Olen esittänyt vetomuksen Euroopan parlamentin jäsenille siitä, että kunnioitetaan toimintamahdollisuuksia ja jätetään ja annetaan mahdollisuus Slovakialle hoitaa tämä hyvin hankala kysymys. Että hoidetaan tämä Jan Kutsiakin tapaus. Slovakia ansaitsee tämän, mutta myös sen, että me tutkimme tilannetta. Slovakia kyllä edelleen tiedostaa sen velvollisuudet ja pystyy myös niistä kunnialla selviytymään. Nyt olemme tilanteessa, jossa koko Euroopan unioni tarvitsee auttavaa kättä. Te ette epäröinyt, vaan tulitte tänne esittelemään eurooppa tänne hyvin hankalassa tilanteessa Euroopassa – meidän pitää viedä EUta eteenpäin ja pian äänestetään jälleen Brexitistä. Se on meidänkin kannaltamme tärkeä äänestys. Haluaisin todeta, että Euroopan komissio on, tai usein ollaan sitä mieltä, että komissio on jäänyt kaukana kansalaisista. Euroopan parlamentilla ei ole aloitteoikeutta ja et, todetaan, että ylipäätään Euroopan toimielimet ovat hyvin kaukana. Sitten edessämme ovat ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat haasteet, kasvi- ja eläinlajien määrä vähenee, vedet, vesi vähenee, ilmaston lämpenee ja niin edelleen. Euroopan unionin pitää jälleen kerran kiinnittää huomiotaan kansalaisiin ja nyt olemme vaalikautemme lopussa. komissio on viimeisen kahden vuoden ajan puhunut ensin pari vuotta maahanmuutosta, nyt puhutaan vain Brexitistä ja nyt parlamentti alkaa valmistautua vaaleihin. Sitten kesäajan poistaminen on yksi kysymys, jota on käsitelty. Meidän täytyy ymmärtää se, että Kansalaiset eivät kuitenkaan saa selkeästi tietoa siitä, mitä Euroopan unioni tekee. Esimerkiksi kansalaisaloite luvattiin, että sillä kurotaan umpeen kansalaisten ja EUn välinen kuilu, mutta tämä on ollut valtava pettymys. Päinvastoin on otettu käyttöön jälleen uusia rajoituksia ihmiset eivät pysty olemaan entistä paremmin mukana poliittisessa päätöksenteossa päinvastoin. Kiitoksia pääministeri siitä, että olette täällä. Haluan onnitella teitä. Ja olen vakuuttunut siitä, että tämä keskustelu ei käsittele vain sitä, mitä Slovakian pitää tehdä, vaan mitä koko Euroopan unionin pitää yhdessä tehdä. Kiitoksia seuraavaksi EFDD-ryhmästä, herra Paksas. Puhemies, Kiitos puhemies, pääministeri. Tärkein kysymys täällä tänään, kysymys, johon meidän täytyy todellakin löytää vastaus ja hyvin nopeasti, on se, miksi on niin, että unionissa realiteetit ovat niin erilaisia kuin ne visiot, joita Euroopan unionin perustaja isillä oli. Tämä on se kysymys, joka jatkuvasti meitä jäytää. Mitä meille on tapahtumassa? Mitä on tekeillä? Kansakuntien Eurooppa oli lähtökohta toimille, mutta jotkut poliittiset toimijat ovat tuhonneet tämän ihanteinen ajatuksen. Toistaiseksi on menetetty vasta yhdistynyt kuningaskunta – mutta tämä on nyt viimeistäänkin varoitus niille, jotka haluavat muuttaa Eurooppaa ja sen perusteita. Globaalia Eurooppaa ei ole, eikä voi olla myöskään globaalia Liettua eikä globaalia Slovakiaa, jota nyt tänä päivänä edustaa herra Pellegrini. Slovakia johtaa tällä hetkellä Visegrad-maiden ryhmää. Slovakia ehdottaa paljon uudenaikaisempaa visiota Euroopaksi kuin se, mitä sen vastustajat ehdottavat tai peräänkuuluttavat. Kapitalistinen visio pyrkii tekemään kansallista pelkästään työtä tekevää massaa. Arvon pääministeri, olen ja tulen jatkossakin olemaan Liettuan kansalainen. En tule koskaan olemaan Euroopan unionin kansalainen. Ei kukaan halua luopua omasta kansalaisuudestaan, oman maansa kansalaisuudesta – Euroopan unioni on menettänyt identiteettinsä. Se on erittäin sairas unioni. Se on puhuvinan integraatiosta, mutta ei se johda mihinkään. Me tarvitsemme nyt kirurgin. Kirurgin, joka poistaa viimeisetkin jäänteet globalisaatiosta ja monikulttuurisuudesta – jota peitellään sellaisilla sanoilla kuin markkinalähtöisyys ja niin poispäin. Me täytyy kerta kaikkiaan lopettaa tällainen. Meidän täytyy lopettaa valehteleminen ja ihmisten pelottelu. Meidän täytyy aloittaa vuoropuhelu, eikä pitää yllä vastakkain asettelua, joka, jolle tällä hetkellä Euroopan unioni perustuu. Seuraavaksi ENF-ryhmästä De Graaf. Puhemies, katson tässä Slovakian pääministerin suuntaan, niin haluan toivottaa hänen tämmöistä tervetulleeksi Euroopan unioniin. En jää kuitenkaan visiotaan Euroopasta. Hänen poliittinen värinsä ei ole minun poliittinen värini, mutta siitä huolimatta toivon, että korruption vastainen taistelu, johon pääministeri viittasi, otetaan vakavasti. Tämä olisi tärkeä askel eteenpäin Slovakian tulevaisuutta silmällä pitäen. Slovakia, Slovakia on Visegrad maiden ryhmän jäseni ja tällä hetkellä johtaa sitä. Ja mitä maahanmuuttoon tulee, niin toivon mukaan tässä ajatuksessa voidaan tukeutua Slovakian tukeen. Euroopan unionin Euroopan unioni on kerta kaiken epäonnistunut. Se ei pysty puuttamaan laittamaan maahanmuuttoon. Sen sijaan, että suojattaisiin rajata, EU on ryhtynyt epäkelpoihin ratkaisuihin. Esimerkiksi laittamia maahanmuuttajia on alettu laillistaa. Eurooppalaiset arvot, niitä pitäisi pitää yllä, mutta samaan aikaan kuitenkin vastaanotetaan maahanmuuttajia, jotka polkivat jalkoihin meidän arvojamme ja haluavat ottaa saaria-lain käyttöön Euroopassa. Toivon mukaan, että toivon mukaan Visegrad maat puolustavat eurooppalaisia arvoja, vapauksien ja ihmisoikeuksien Eurooppaa alamme edistää. Toivon mukaan herra Pellegrini ja Slovakian hallitus voivat tässä meidän, meitä tukea maahanmuuttopaketin yhteydessä. totalitaarinen ideologinen ideologinen vallankäyttö täytyy estää. 1989 kirjoitettiin, pitääkö Slovakian elää ikuisesti rauhassa, ikuisesti pelossa. Tällainen totaalinen tällainen ideologia jota aiemmin nähtiin, se ei saa Euroopassa toteutua. Siksi täytyy varmistaa, että Keski-Euroopan maata vastustavat esimerkiksi omien maidensa islamissoitumista, islamismin leviämistä. Toteutetainen ideologia ei ole yhteensovitettavissa sen kanssa, mitä Eurooppa edustaa. Se ei vastaa eurooppalaisia arvoja, ihmisoikeuksia ja vapauksia. Lisään tähän vielä asian, josta usein puhutaan, eli vale, valeuutiset. Herra Pellegrini, lukuisat puhujat ovat puhuneet valeuutisista. Demokratiamme ytimessä on paikkansa pitävä tiedotus, tiedon välittäminen. Valeuutisen täytyy puuttua. Samanaikaisesti Täytyy varmistaa, että mikäli esittää kritiikkiä, kritiikkiä ei saa tukahduttaa, koska tämä on diktatuuria. Siksi herra, herra Pellegrini, Euroopan unionia, joka vastustaa mielipiteen vapautta, ei pidä tukea, ei sellaista unionia. Korruptioon täytyy puuttua omissa piirissäkin. Herra Selmayr esimerkiksi ja miljardien toimittaminen korruptoituisiin maihin, kuten Ukrainaan ja Afrikkaan. Sen pitää lopettaa. Vetoaisin, että komissio toimii esimerkillisesti ja toivon mukaan Visegrad maat ryhtyvät taistelemaan laitonta maahanmuuttoa vastaan, joka uhkaa yhteiskuntaamme. Sulkekaamme rajat ja varmistakaamme, että maahanmuuttopaketti, jota nyt esitetään, hylätään. Jäsenvaltioiden täytyy pitää tärkeimmässä asemassa sisäistä turvallisuuttaan ja omaa identiteettiään. Tämä Euroopan komissio, joka ei pysty näitä asioita hoitamaan kuntoon, tällaisen komission täytyy erota. La parola Ujazdowski sitoutumattomista. Kiitoksia, hyvä puhemies, kollegat. Haluaisin ensinnäkin kiittää pääministeriä hänen puheestaan sekä hänen sanoistaan ja aikeistaan sen suhteen, että pitää löytää Slovaki toimittajan ja hänen kumppaninsa murhaajat. Puhuitte puheessanne siitä, että meidän täytyy hankkiutua näkemyksestämme vanhasta idästä ja lännestä. Olemme tietoisia monista kamppailuista, joita Eurooppa tällä hetkellä käy. Ja nämä monet ovat todella asioita, jotka juontuvat tästä vanhasta jakolinjasta. Viittasitte myös esimerkiksi herra Hodjan aivan oikein. Ja sitten protektionismin torjunta, se, että maat sulkevat markkinoitaan kilpailun kustannuksella tietysti, mutta myös kehityksen kustannuksella koko Euroopan kannalta. Nämä kaikki asiat ovat hyvin tärkeitä ja toivottavasti niihin saadaan myös käytännön toimia. Hyvä. Pääministeri, nyt te voitte pitää vastauspuheenvuoronne. Kiitos. Hyvät kollegat, minä haluaisin kommentoida näitä aiheita, joista puhuitte puheenvuoroissanne tässä keskustelussa. Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä siitä tuesta, mitä olette ilmaisseet Slovakialle ja myös siitä, että olette kiittäneet Slovakiaa niistä asioista, missä olemme edistyneet, kun olemme kovasti ponnistelleet. Haluaisin vakuuttaa kaikille, että Slovakian hallitus minun johdollani ei tule mitenkään muuttamaan EU- ja NATO-myönteistä kantaansa siitä huolimatta, että hallituskoalitiossa on ehkä erilaisia mielipiteitä. Minä voin kuitenkin vakuuttaa, että hallitus kokonaisuudessaan vastaa maamme ulkopolitiikasta ja se aikoo jatkossakin toimia näin kuin sanoin, Slovakia on osa EUta. Slovakialle ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin EU-jäsenyys. Ja Slovakia on tietoinen siitä, että puolustus- ja turvallisuusasioissa Slovakia ei pärjäisi yksin ja siksi me olemme myös NATOon sitoutuneita. Kun taloudessa on saatu hienoja tuloksia, niin kuin Tsekki Meppi mainitsi. Me todella haluamme parantaa elämänlaatua kansalaisille. Olemme kovasti investoineet sosiaaliasioihin, mutta kuitenkin me olemme kyenneet löytämään tarpeeksi varoja, toisin kuin moni muu NATO-maa, sillä tavalla, että me pystymme pysymään tässä kahden prosentin puolustusmenojen tavoitetasossa. Tämä ei ole kovinkaan yleistä edes suurimmissa NATO-maissa, puhumattakaan siitä, kuinka hyvät valmiudet sotilaallisesti on, niin kuin tiedotusvälineistäkin voi lukea. Eli voin vakuuttaa, että mitään muutoksia ei ole tässä mielessä tulossa. Alankomaan mepit kysyivät minulta, millä puolella minä olen jatkossa. Minä voin vakuuttaa, että minä olen oikealla puolella. Minä olen aina niiden puolella, jotka puoltavat niitä ajatuksia, jotka esitin alkupuheenvuorossani. Tämä on mielestäni ainoa oikea ratkaisu meidän maallemme. Moni teistä on puhunut siitä suuresta asiasta, että Slovakki toimittaja murhattiin. Ja voin vakuuttaa teille, että ennen kuin tämä surullinen asia tapahtui, niin toivottavasti ja nyt erehdy, niin sanoisin, että me olimme 17 maa eh, tiedotusvälineiden vapauden eh, järjestyksessä. Eli jos meitä on 28 jäsenvaltiota, niin siitä voitte sitten vain laskeskella, että kuinka monta siinä on jopa kehittyneempiä demokratioita. Publikin eivät välttämättä nekään ole taanneet yhtä lailla viestinvapautta kuin Slovakia. Tämä siis huomautuksena tuohon aiheeseen, sinällään hyvin surulliseen aiheeseen. Tapahtuman takia voi taata sen, että me teemme kyllä kaikkemme estääksemme vastaavat tapahtumat myöhemmin. Teemme kaikkemme, että löytyy ratkaisu, jotta voidaan välttyä näitä tilanteilta. Ei meidän maassamme pelkästään, vaan Euroopassa ja koko maailmassa. En usko, että ruvetaan arvostelemaan ministereiden tai pääministereiden asumisoloja, että näin vain tapahtui, että sitten erottiin ja siinä se se on varsin suuri elo, ero, ele, jos on todella eronnut. Ja takaa sen, että me teemme kaikkemme, jos, että syylliset löydetään ja tuodaan oikeuden eteen. Saadaan kiinni myös murhan tilaajat. Osa odottaakin käyntiä vangittuin. Ja kuten sanoin, teemme kyllä kaikkemme, jotta voimme jatkossa tällaiset välttää. On ollut puhetta myös korruption torjunnasta, jotenkin tukimekanismien väärinkäytöksistä, Siinäkin Slovakia on ryhtynyt toimiin. Jos jotain 2015 tai 2016 onkin tapahtunut, niin se ei enää olisi mahdollista tänä vuonna tai näinä päivinä, koska me olemme ryhtyneet toimiin niiden estämiseksi. Olemme keskustelleet tästä täällä Euroopan parlamentissakin eri valiokuntien kanssa. Olen kiitollinen siitä, että näistä voidaan keskustella. Olemme pystyneet yksilöimään myös alueet, joilla on parantamisen varaa. Slovakia on demokraattinen maa. Meillä on parlamenttinen järjestelmä, joka perustuu sääntöihin ja hyvin tiukkoihin sääntöihin. Hallitseva koalitio pitää kiinni yhteistyön säännöistä. Maataloustuissa, vaikka siellä ehkä virheitä on tapahtunutkin, niin Viron jälkeen Slovakia on EU-maista se maa, jossa on kaikki vähiten tapahtunut virheitä tukien käytössä maatalouden alalla. Totta kai mitä tahansa virheitä saattaa tulee, tulee eteen, niin ei se tarkoita sitä, että koko järjestelmä toimisi huonosti. Eli toivoisin, kun puhutaan Slovakiasta näissä yhteyksissä, ettei yleistettäisi, että ei tehtäisi arvioitu pelkästään vähäisten ongelmien perusteella. Minä en sellaista tekisi. Minä en rupeaisi teitä maita tuomitsemaan vain joitakin vähäisten ongelmien perusteella pienten epäsäännönmukaisuuksien pohjalta. Se ei olisi reilua. Siksi meidän täytyy kunnioittaa toinen toisiamme. Ja kiitos siitä, että näin todettiin. Me emme saa jakaa Eurooppaa itään ja etelään tai pieniin ja suuriin maihin. Meidän täytyy luopua Euroopan jakamisesta etelään ja pohjoiseen tai köyhiin ja rikkaisiin. Olen iloinen siitä, että ensimmäinen parlamentin jäsen nimenomaan otti esille myös vaalit. Hän totesi, että kun tullaan siihen pisteeseen, että kuullaan sekä pieniä että suuria tämä voin allekirjoittaa minäkin, niin silloin vasta Euroopan unioni toimii hyvin, kun kuunnellaan sekä suuria että pieniä. Sehän on nimenomaan rikkautta. Monimuotoisuus on Euroopan unionin rikkaus. Yksi kommentti vielä lopuksi. Kaikki te olette todenneet, että meidän täytyy päästä sanoista tekoihin, ja siitä olen samaa mieltä. Kunhan kansalaiset Euroopan unionissa tuntevat, että vain puhutaan, niin he viisveisavat, mutta vasta kun he tajuavat, että me ruvetaan, tar- ruvetaan tarttumaan myös todellisiin ongelmiin, ei vain seuratapahtumiin, vaan puututaan heidän arkeensa. Silloin he tuntevat, että me olemme heidän puolellaan, puolellaan ja silloin he tukevat Euroopan unionia. Lopuksi voisin vielä todeta, että EUn kansalaisten täytyy pystyä luottamaan Euroopan unioniin. Euroopan unionin kansalaisten täytyy siis luottaa Euroopan unioniin toistaan niin, että EU voi taata turvallisuuden, vaurauden, demokraattiset arvot. Se on perustavanlaatuista. Kansalaisten on luotettava EU-hun, vasta sitten voimme tehdä kaiken ja sitten muutkin voivat luottaa EU-hon. Mutta kansalaisen täytyy luottaa Euroopan unionin. He eivät ole vakuuttuneita EU-hankkeen mielekkyydestä. Vasta kun tämä on onnistunut, kun tähän olemme päässeet, kun todellakin EU-kansalaisilla on tunnetta siitä, että voitte luottaa Euroopan unionin, voidaan lähteä siitä, että koko maailmakin voi luottaa Euroopan unioniin. Täytyy keskittyä omiin kansalaisiin. Kiitoksia kovasti. Ja sitten keskustelun puheluottelua. Meidän täytyy päättää keskustelua 12.15 mennessä. Herra Rangel ensimmäisenä. <clears throat> Muito obrigado, senhor primeiro-ministro, pela sua... Kiitos puhemies ja kiitos pääministeri tästä puheesta. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olemme hyvin huolestuneita oikeusvaltioperiaatekysymyksistä Slovakiassa. Haluaisin puhua myös Jan Kutsiakin ja hänen puolisonsa murhasta. Tehän puhuitte tästä. Jos Slovakia reagoisi sellaisiin tapauksiin kuin mitä on nähty Maltalla ja Romaniassa. Valtion pitäisi tuomita tällaiset tapaukset. Hallituksen tai puolueen pitäisi se tehdä. Slovakian pitäisi myös edistyä maahanmuuttokysymyksissä, mutta Slovakia ei ole maa, jossa on todelliset eurooppalaiset arvet, jos on todellakin epäilyksiä edelleen siitä, että oikeusvaltioperiaate ei toimi Slovakiassa se ei toimi juuri sosialistipuolueen ja sosialistipuolueiden toiminnan takia, jotka eivät tuomitse tällaisia tapauksia EU-tasolla. Edustaja Winter. Ja, ja, ähm. Kiitos, arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri. On kannustavaa, että Slovakian hallitus haluaa työstää Euroopan unionin yhtenäisyyttä. Kiitos paljon puheestanne täällä. Sanoitte pääministeri, että meidän täytyy päästä eroon jakolinjoista Euroopan unionista. Tämä ei koske ainoastaan, mutta kyllä osittain myös itälänsi jakoa. Sanon tämän saksalaisena Keski-Saksasta tulevana edustajana. Tulen alueelta, joka aikaisemmin oli sosialistista Itä-Saksaa. Vielä 30 vuotta rauhanomaisen Saksojen yhtenäistymisen jälkeen nähdään eroja. Ja siksi EU:ssa ja tässä vetoanteihin pitää tunnustaa valtava demokratian rakentamistyö, johon on lähdetty sosialististen valtioiden kaatumisen jälkeen. Ainoastaan kohesiopolitiikka ei tässä riitä. Kyse on myöskin siitä, että tunnustetaan toisten EU-valtioiden puolelta tämä työ. Visegrad-ryhmän puheenjohtajana voisitte rakentaa näitä siltoja yhtenäisyyden edistämisestä. Puhuitte Ranskan ja Saksan yhteistyöstä, mutta myös Visegrad-ryhmästä. Siksi sielläkin olisi tärkeää puhua Eurooppa-henkisesti ja toimia Eurooppa-henkisesti. Vetoaisin teihin, jotta toimisitte Visegrad-maiden kansalaisten puolesta, niiden puolesta, jotka haluavat Euroopan myönteisyyttä eikä sitä, mitä puhutaan EUn vastaisesti, erityisesti tältä salin oikealta reunalta. Kiitos. Please respect the time. Pitäkää kiinni aikarajoituksesta. Edustaja Henkel. You mentioned your... Te mainitsitte mikä on visionne houkuttelevasta Euroopan unionista? Haluaisin sanoa, että jos pääministeri May tänään saa sopimuksensa läpi britti alahuoneessa, niin en usko, että meillä on olemassa silloin houkuttelevaa Euroopan unionia. Yhdistynyt kuningaskunta oli aina kilpailun ajaja ja nyt me menemme harmonisaation suuntaan. Yhdistynyt kuningaskunta aina ajoi sitä, että valtiot vastaisivat itse veloistaan ja nyt me menemme sosialisaation suuntaan. Britit myös aina puolsivat toissijaisuusperiaatetta, mutta nyt menemme keskittämisen suuntaan. Minun viimeinen toivoni houkuteluhan EUn puolesta siis on se, että brittiparlamentti tänään hylkää tämän sopimuksen ja avaa tien toiselle kansanäänestykselle sillä tuloksella, että yhdistynyt kuningaskunta jää Euroopan unioniin. Edustaja Jacek. Onorevole Franz. Edustaja Franz. Arvoisa pääministeri, minä haluaisin puhua Slovakian kansalaisista, jotka ovat romaneja ja Eriyttäminen koulutuksesta, asuntomarkkinoilla, terveydenhoidossa ovat jatkuvasti esillä. Jankotsen kylässä esimerkiksi noin 300 slovakialaista romania elää ja pumppaavat siellä käsin kaivosta, kahdesta kaivosta vettä. 43 prosenttia prosenttia koululaisista on altistunut syrjinnälle ja monet tuntevat, että heitä syrjitään vähemmistön jäseninä. Samantapaisia lukuja valitettavasti meillä on myös Saksassa. Myös väkivalta, rumillinen väkivalta uhkaa joka yhdeksättä Romania. Monet nuoret jäävät ilman työpaikkaa, ilman koulutuspaikkaa kun taas valtaväestöllä luvut ovat entisellään. Romanitaustaisten koululaisten määrä, joka jää ilman koulutuspaikkaa, on suurempi kuin muilla. Olen käynyt Kosicessa ja siellä 90 prosenttia koululaisista oli romaneja. Ja muilla oli, muut olivat valtaväestöä, mutta sellaisia, jotka selvisivät huonosti koulussa. Nyt romanivastaisuutta vastaan on toimittava tehokkaasti. Miten haluatte huolehtia tasavertaisista mahdollisuuksista myös romaneille Slovakiassa? Kiitos. Ulis. Edustaja Valdimulis. Kirja Tervetuloa pääministeri. Te kuulutte sosialistiseen perheeseen, puolueryhmään, Otit esille tärkeitä asioita kohesiopolitiikasta. Meidän täytyy edistää toimia tässä tärkeässä sosiaalisessa pilarissa. Voitteko selittää vähän tarkemmin liittyen pakolaisongelmaan? Ette maininneet pakolaisasiaa lainkaan. Te noudatatte politiikkaa, joka on hyvin lähellä Orbanin politiikkaa, eli peräti ihan samaa politiikkaa, jota harjoittaa Viktor Orban. Herra Viktor Orban jopa omassa kansanpuolueessaan on nyt erottamisen uhan alla. Visegrad puheenjohtajan sitten, aiotteko te jotain komissiolle todeta, että tämä pakolaisen maahanmuuttopolitiikan muutos tai vastuun jako jäsenvaltioiden kesken toteutuisi myös? Vai oletteko Kaczynskin ja Orbanin kanssa estämässä yhtenäisen eurooppalaisen politiikan pakolaisasioista. Puhuitte kauniita asioita yhtenäisyydestä, demokratiasta, mutta tämä täytyy täytäntöön panna. Se täytyy myös pakolaisasioissa toteuttaa. Flynn. Edustaja Flynn. Thank you, Mr. Pellegrini. Kiitos, herra Pellegrini. Tämä keskustelu on Euroopan tulevaisuutta koskevaa, mutta EUlla on tulevaisuus vain, jos se oppii kunnioittamaan EU-kansalaisten toiveita, säilyttämänsä suvereniteetti minun maassani. Tämä johti tähän kunniakkaaseen Brexit-äänestyksen Peterboroughssa, jossa, josta minä tulen yli 50 prosenttia äänesti lähtemisen puolesta. Tätä eiliseen asti suuret EU-miehet väittivät kunnioittavansa, mutta eilen Juncker sanoi, että jos erosopimusta ei hyväksytä, niin silloin ei ehkä tule Brexitiä ollenkaan. Ja britin pääministeri istui hänen vieressään kuin jokin sylikoira. Ja näin siis britit on näin alennettu. Onpas ylimielistä. Teidän olisi pitänyt antaa meidän lähteä hyvää tahtoisesti EUlla, EU pystyy näin alistamaan me, mein, mutta britit eivät koskaan alistu EUn imperialismille. Edustaja Kukan. Kiitos oikein paljon puhemies. Haluaisin todella lämpimästi toivottaa pääministerin tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Hienoa, että tulitte kertomaan meille kannoistaan Euroopan tulevaisuudesta ja Euroopan unionista. Tulevaisuus on kuitenkin nyt. Tulevaisuus on jo täällä ja nyt. Me olemme täällä täysistuntosalissa kaikki vastuussa jaetusta yhteisestä tulevaisuudestamme. Selkeästi osoititte, miten suhtaudutte maanne tiehen tulevassa Euroopan unionissa. Mutta kuitenkin haluaisin esittää teille kysymyksen, arvoisa pääministeri, kun esitätte kantojanne täällä tai Slovakiassa, voisitteko ajatella myös omaa vastuutanne eurooppalaisesta demokratiasta, eurooppalaisesta solidarisuudesta ja siitä, miten kannatte vastuun eurooppalaisesta turvallisuudesta, niin että te voisitte tukea kollegoita ja poliittisia kumppaneita Slovakiassa, jotka aivan oikein taistelevat niitä vastaan, jotka levittelevät valheita Euroopan unionista ja näin vähentävät Slovakian yhteiskunnan luottamusta Euroopan unioniin. Olisi hienoa, jos voisitte kommentoida, mitä teette tässä mielessä nyt ja toivon teille onnea menestystä. Mikro mikro, please. Mikrofoni, olkaa hyvä. Hyvää huomenta päivää, pääministeri. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Slovakia oli viime vuonna kovin aktiivinen me painostimme tutkintatiimin perustamiseksi, jotta voidaan selvittää kahden toimittajan murhaa Slovakiassa. Kotsuna Passuna tapauksiakin on selvitelty, eri veropetoksia. Eli todellakin eurooppalainen yhteistyö vai voi estää tällaiset merkittävät ongelmat. Niin ikään on tehty pakollisia tilintarkastuksia, muun muassa YMPn varoista. Se on hyvä, mutta Slovakiassa on erityistilanne. Suurin osa tuesta ei mene pienille eliöille, kuten muualla EU-ssa, vaan lähellä hyvin laajamittaiselle maanviljelykselle. Siinä tarvitaan suuria muutoksia. Me tarvitsemme muun muassa maanhallinnassa ongelmia, tarvitaan tiettyjä raja-arvoja tukiin, mutta ennen kaikkea tilintarkastuksia varojen käytöstä. Eihän voi olla oikein, että Euroopan virasto, joka jakaa rahaa, ei edes tiedä, mihin raha päätyy ja kuka tekee sillä mitäkin. Eli nämä muutokset ovat tarpeen, ei pelkästään pienviljelijöiden kohtaloa kohentaa, vaan ylipäätään ne politiikkaa. Edustaja Grappini. Kiitos puhemies. Hyvä pääministeri, onnittelen teitä puheestanne ja teidän visiostanne EUn tulevaisuudesta. Te olette 18 pääministeri, joka esittelee visionsa. Minä tulen Romaneasta. On hienoa, että Slovakia, joka ei ole kaukana Romaneasta, on saanut tällaisen pääministerin. Te tarvit, sanoitte, että tarvitsemme houkuttelevan vauraan EUn. Tämä on totta, mutta haluaisin kysyä teiltä, te puhuitte kohesiorahastosta. Oletteko pääministeri sitä mieltä, että meidän pitäisi ehdollistaa kohesiorahaston varojen saaminen? Se pitäisi olla siis riippuvaista oikeusvaltioperiaatteen toimimista. Ja toinen kysymykseni, Oletteko sitä mieltä, että on rehellistä romanialaisia ja bulgaarialaisia kohtaan? Nimittäin meillä on Euroopan parlamentissa annettu päätöslauselma Schengen-alueesta jo vuodesta 2018. Me olemme antaneet kantamme Schengen-alue kysymyksen. Onko oikein, että Schengen-oikeuksia ei anneta romaneille ja bulgaarille? Mikä on mielipiteenne. Miten me voin Euroopan vaalien alla omissa maissamme selittää tämän, että meillä on tällaisia ongelmia? Kiitos. Pääministeri Pellegrini haluaisi nyt vastata. Ja, okay. Dovolte som Jos sopii, haluaisin vastata nyt välittömästi joihinkin puheenvuoroihinne. Nimittäin en voi ihan kaikki vastata ennen kuin keskustelu päättyy. Ensinnäkin maatalousvarat. Olen aivan samaa mieltä kanssanne, kun totesitte varojen käytön tilintarkastuksista ja petosten estämisestä. Mutta nyt minä kääntyisin teidän kaikkien puoleenne. Mikälainen järjestelmä on oikein, jos Euroopan sääntöjen perusta on se, että varoja jaetaan hehtaari lähtöisesti ilman, että huomioidaan sitä, onko hehtaari edes viljelty vai käykö lehmäsellä ehkä kerran vuodessa laiduntamassa. Mitä järkeä on tällaisilla maksuilla, jos ei kerran edes ole vaihtoa tälle, että rahaa voidaan periä takaisin, jos ei rahalla mitään ole tehty, jos ei viljellä, ei kasvateta mitään. Eli jos tuolla maalla ei tehdä mitään, eli siitä ei olisi mitään hyötyä Slovakialle sen paremmin kuin EUllekaan. Mikä on tämä järjestelmä? Se on hyvin surrealistinen järjestelmä, jossa taistellaan tuista. Siinä käydään taistelua siitä, kuinka paljon on hehtaaria paperilla, se pannaan paperille pari kertaa vuodessa ja sitten haetaan rahaa. Se on väärin ja siksi meidän on muutettava järjestelmää. Emme halua käyttää EUn varoja niiden tukemiseksi, jotka eivät tee mitään maaperällään. Miksi heidän pitäisi saada ylipäätään EU-varoja siihen? Sitten toiseksi romanialaiselle kollegalle. Slovakki on tehnyt aina selväksi sen, että se antaa tukea, kuten on ennenkin, että jos joku täyttää tietyt ehdot, Schengenin ehdot muun muassa, niin sitten maan pitäisi saada selkeä vastaus. Ei pitäisi käydä poliittista peliä kuten Romaniassa. Jos täyttää edellytykset, niin sitten täytyy saada selvä vastaus siihenkin, milloin Bulgaria ja Romania voi tulla Schengeniin. Meidän täytyy puolustaa ulkoisia rajojamme. Ja tässä tilanteessa on hyvin vaikea nyt tehdä sitä. EU pitäisi olla reilun myös itä valkanin maita, länsi valkanin maita kohtaan. Ei voi puhua vain kauniisti asioista, että avataan tämä luku ja sitten seuraavaksi jokin muu luku. Kun ajatellaan niitä kivulia asioita, joita maassa täytyy tehdä, miten pitkään maat ovat tekemään näitä uudistuksia, jos ei valoa tunnelin päästä näy, emmekä me voi kertoa heille, milloin heistä tulisi tämän niin kutsutun elittiklubin jäseniä. Eli näissä asioissa EU nimenomaan tekee virheitä. Se ei lähetä oikea viestiä, kuten sen pitäisi. Eli tässä asia, joihin halusin nyt vastata. Kiitos. Jurek. Edustaja Jurek. Pani, pani przewodniczący, panie premierze. Kiitos puhemies ja tervetuloa tänne pääministeri. Hyvät naiset ja herrat. Jotta EU voi selvetä ja voida hyvin, EU pitää olla yhteisö. Ja siksi yhtenäisyys on niin tärkeää, mutta tarvitaan myös kunnioitusta. Kunnioitusta näille kokemuksille ja myöskin pienempien yhteisöjen tukea ajatellen kansallista alueellista kulttuuria, eurooppalaista kulttuuria. Haluaisin onnitella Slovakiaa menestyksestä joka liittyy sukupuolin normeihin ja Istanbulin sopimukseen. Kolmannes Euroopan maista on edelleen riippumattomia maita tässä yhteydessä. Ja haluaisin sanoa, että teidän kantanne on tärkeä. Se ei ole tärkeä ainoastaan Slovakialle, Mä ajattelen perheidemme tulevaisuutta. Mutta se on tärkeää myös, että Eurooppa voi elää edelleen tällaisenaan. Se, että hyväksytään se, että jotkut haluavat kunnioittaa perinteistä perhettä, on tärkeää. Semmoinen on yhteistyö valtioiden välillä, koska ei saa delegoida kaikkia töitä muualle. Kiitos. Edustaja Stettina. Kiitos puhemies, että sain puheenvuoron. Te puhuitte Euroopan tulevaisuudesta ja minä haluaisin kysyä, mitä olette mieltä herra Orbanin politiikasta ja niistä arvoista, joihin EU perustuu. Miten nämä kaksi sopivat yhteen? Te puhuitte Visegrad-ryhmän yhteydessä nationalismin torjumisesta ja vuoropuhelun tarpeesta, mutta haluaisin kysyä, oletteko sitä mieltä, että Orban on, Orbanin nationalismi on myös uhka Slovakialle? Edustaja Sroilova. slova. E, pane premiere, vítejte. Kiitos puheenvuorosta puheenjohtaja, puhemies. Ja tervetuloa parlamenttiin, pääministeri. Olen iloinen, että kerrotte omasta näkemyksestämme Euroopan unionin tulevaisuudesta. Varmasti olette tietoinen, että joudutte vastaanottamaan kritiikkiä liittyen Jan Kuciakkiin ja hänen kumppaninsa murhan tutkinnan tiimoilta. Murhaajat on löydetty, mutta murhan tilaajia ei ole saatu oikeuden eteen. Siksi teidän täytyy huomioida se, että emme voi pitää asiaa selvitettynä, koska lehdistön ja viestivien vapaus, sananvapaus ovat demokratian ja EUn peruskiviä. Me tarvitsemme myös lehdistönvapautta. Slovakia sen tietää, että sen koti on täällä eu ja myös euroalueella. Kukaan ei halua sitä muuttaa. Euroskeptisismi ja kritiikki on mahdollista Slovakiassa. Yhtä vilkasta se on muuallakin. Jotta päästään eteenpäin työmarkkina-asioissa, uskon, että siinä Slovakki olisi hyvä esimerkki yhteistyöstä. Kiitos. Tervetuloa tänne Strasbourgin Euroopan parlamenttiin. Puhuitte hienosti Euroopan unionin tulevaisuudesta ja visiosta. Olen samaa mieltä tästä visiosta. EU voi onnistua vain, jos me kaikki teemme yhteistyötä romanialainen kollega antoi eh, esimerkin siitä, että yksi maa yksin jarruttaisi tämän Schengen-prosessin, mutta minulla olisi kysymys, miten me voimme kaksi, eh, kaikki tehdä yhteistyötä, jos Nord Stream 2 on edelleen pöydällä. Haluaisin kysyä teiltä tässä, mikä on yksittäisten valtionpäämiesten kanta tästä neuvostossa, sillä tämä vahingotta koko EU: tai Entä sitten eri EU-viraston jakautuminen EU-ssa. Me kaikki tiedämme, miten epätasapainoisesti, epätasa-arvoisesti nämä virastot ovat jakautuneet EU-hun. Kiitos. Edustaja Tanok. Pääministeri Green, tänään on alahuoneen äänestys. En tue main Brexit-sopimusta – kun sinne puhutaan siitä, miten jätetään tulliliitto ja niin edelleen. Tämä ei mahdollista, kun on kauppaa EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Kuitenkin pidän siitä ajatuksesta, että yhdistynyt kuningaskunta on läheisesti liitetty sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden yhteistyöhön. Jos sopimusta ei synny pelkään turvallisuusyhteistyön puolesta, kun ajatellaan yhteistyötä, vaikka siis tietojärjestelmän kautta. On tärkeää, että olemme lähellä myös yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ulko- ja tur- puolustuspolitiikkaa ulkoisen turvallisuuden takia – Miten pääministeri Pellegrini suhtaudutte Brexitin jälkeiseen aikaan niin, että yhdistynyt kuningaskunta on turvallisuusrakennelmissa vankasti mukana erityisesti PESCO-järjestelmässä? Kiitos. Trojevski. Trojevski. Panie premierze. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Olen kuullut täällä jo kymmenien hallitusena valtioiden päämiesten puheita Euroopan tulevaisuudesta. Täytyy sanoa, että en kovin mitään kiistanalaista ole kuullut. Kaikenlaisia kohtalaisuuksia on kuultu toimielimille, Euroopan parlamentin toiminnallekin, mutta olen kuitenkin huolestunut siitä kuulusta, joka on kauniiden sanojen ja täällä ja niiden sanojen välillä, jotka lausutaan puolestaan kotimaissa. Se koskee kaikkia poliittisia ryhmiä. Minusta kuitenkin olennaista on, että selvästi tuodaan julki eriarvoisuuden vähentäminen. Eli kaikki se, joka ei välttämättä sovi kovin hyvin keskusteluihin Euroopan unionin arvoista. Oletteko tietoinen pääministeri siitä, miten Visegrad-ryhmä haluaisi vahvistaa EUn toimielimiä? Eikö tämä huolestua teitä? Peterle. Edustaja Peterle. <clears throat> gospod Kiitos puhemies. Hyvä pääministeri, te mainitsitte, mainitsitte vuoden 1989. Silloin me näimme jakaantuneen Euroopan, mutta nykyäänkin Euroopan unioni e, ei edelläkään ole täysin yhtenäinen. Herra Juncker pyysi